colleagues. Hyvät kollegat, Sanen pyytää, että kaikki istuutuvat lehtimiehet voisivat nyt jättää puhujapaneelin edessä olevan tilan vapaaksi. Nyt haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleiksi talousasioiden valiokunnan kokoukseen ministeri Schäublen ja ministeri Paduainin. Tämä on meille suuri kunnia, että voimme keskustella kahden kaikkein merkittävimmän ECOFIN-neuvoston jäsenen ja talousministerin kanssa. Kyse on pelkästään näiden maiden BKTstä ja sen suuruudesta, vaan pikemminkin näiden maiden omaksumista kannoista, näkemyksistä kun ne ovat pohtineet emun tulevaisuutta. Nämä näkemykset eivät aina käy yksin, mutta siitä huolimatta voin todeta, että kumpikin tiedostaa tarpeen ryhtyä lisää toimenpiteisiin tehokkaamman, syvällisemmän ja demokraattisemman talous- ja rahaliiton rakentamiseksi. Joten tämä on se syy, miksi käymme tätä näkemysten vaihtoa. Tämä liittyy meidän mietintöömme, joka liittyy talouden ohjaukseen, talouden ohjauskehykseen. Esittelijä on Pervas Perez ja hän onkin täällä jo paikalla. Tämä keskustelu nivoutuu myöskin erittäin ajankohtaisiin tapahtumiin joustavuudesta keskustellaan. Me pidämme tätä erittäin tärkeänä välineellä käyttää vihdoinkin hyväksi joustavuutta, jota on rakennettu sisään kasvu- ja vakaussopimukseen ja valtiontalouden vapauttuminen. Sitten myötä vaikuttaa Junckerin komission makrotalousstrategian toteutumiseen ja tietystikin hiljattain Kreikassa on tapahtunut kaikenlaista, jolloin varmaan, että tämä keskustelu tulee olemaan erittäin vilkasta. Ainakin välittömästi puheenvuoron ensimmäistä puheenvuoroa varten. Sen esittää ministeri Paduan, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Hyvä Wolfgang. Olen erittäin iloinen että voin jälleen vaihtaa kantoja teidän kanssanne erityisesti näin tärkeästä aiheesta, kuten talouden ohjausjärjestelmä unionissa. tämä hetkessä sääntöjen arviointi ohjausjärjestelmän puitteissa. Siinä pitää katsoa siitä, että minkälaisia päätöksiä meillä on se, että voimme tehdä enemmän integraatiota, kasvua ja luoda myöskin työpaikkoja tämän pohjalta. Ja näin myöskin enemmän talouden konvergenssiä alueellamme. Minun mielestäni pelkästään budjettitoimenpiteet eivät riitä. Ja tässä haluaisin juuri keskittyä niin kokemuksiin, joita meillä on ollut aikaisemmista – tapahtumista, kun ajatellaan sitten tulevaa talouden ohjausjärjestelmää. Haluaisin muistaa nopeasti viidestä asiasta, jotka minun mielestäni vetävät yhteen menneet kokemukset, joita olemme nähneet. Ensimmäinen asia. Tehokkaan ohjausjärjestelmän tulee perustua politiikan miksiin, joka on johdonmukainen, jossa on siis fiskaalipolitiikka, rakennepolitiikka, rahapolitiikka ja yhteinen rahapolitiikka mukana, jotka ovat muotoiltua ja päivitettyjä niin, että niiden vaikutus on mahdollisimman tehokas. Tämä päätelmä taas pojautuu toiseen asiaan. Kun ajatellaan tätä kriisiä, joka alkoi muutama vuosi sitten, niin juuri tätä eurokriisiä ajatellen tähän pitää kiinnittää huomiota. Eurokriisi on osoittanut sen, että talousunionissa voi tulla talouden epätasapainoja, jotka johtuu talous- ja rakenteesta, joka saattaa olla kestämätön tilanne. Näiden epätasapainojen poistaminen, se vaatii kaikkien mahdollisten instrumenttien käyttöä, joita maassa käyttää, ja myöskin talouden ohjausjärjestelmän kehittämistä. Ohjausjärjestön tulee tarpeeksi ajoissa tunnistaa epätasapainot, kun niitä syntyy, ettei niistä tule sellaiset, mitä ei voida hallinnoida ja ohjata, joka saattaa johtaa jopa koko järjestelmän kaatumiseen. Tämän ensimmäisen asian johtopäätöksenä on se, että ohjausjärjestelmää pitää kehittää niin, että sitten yhteistyö on tehokkaampaa. Pitää katsoa myöskin kansallisten budjettien analyysejä euroryhmässä. Ja tarvitaan jotenkin tehokasta, johdonmukaista strategiaa joka kartoittaa sitä, että pitää katsoa myöskin ylikansallisia vaikutuksia ja niiden vaikutuksia kansallisvaltiotasolla. Eli pitää miettiä sitä, kuinka kansallinen politiikka ja eurooppalainen politiikka voivat nivoutua toisiinsa. Ja tästä syntyy toinen kokemus, jonka voin jakaa teille. Spillovers, tästä heijasten vaikutukset. Vaikutukset eri talouksista toisiin. Niitä pitää arvioida tarkkaan ja katsoa niitä myöskin suosituksissa, kun politiikkaa muotoillaan enemmän kuin on tehty menneisyydessä. Heijasten vaikutuksien tehokas tarkastelu, kuten on tapahtunut kansainvälisessä ohjausjärjestelmässä, se luo lisäarvoa euroalueen talouden toiminnalle ja se vahvistaa sitä. Kriisivuosina on kiinnitetty huomiota näin heijasten vaikutuksiin ja keskittyy juuri niiden negatiivisiin vaikutuksiin, eli sellaisiin, jotka ovat haitallisia. Joten ohjausjärjestelmässä pitää katsoa tarkkaan näitä negatiivisia vaikutuksia ja pyrkiä taas sitten tukemaan myönteisiä vaikutuksia. Kolmas asia. tarvitaan selkeämpää ja päättäväisempää täydentävyyttä kansallisen ja eurooppalaisen politiikan kesken. Jäsenvaltioiden rakenne, uudistukset, jotka johtavat sitten tehokkaaseen ja vakaaseen ohjausjärjestelmään, ne pitää sitten nivouttaa eurooppalaisella tasolla, jotta meillä on selkeä strategia käytössämme. Eli eurooppalaisen tason ja kansallisen tason toimet tukevat näin toisiaan. Ajatellaan se yhtenäismarkkinoita, joka on tällä hetkellä kasvun ja työpaikkojen luomisen moottori, niin sitä pitää todellakin arvostaa. Ja myöskin fiskaalijärjestelmien yksinkertaistaminen on yksi tällainen toimenpide. Ja todellinen päämarkkinatoiminta myöskin. Nämä pitää kaikki ottaa laajasti huomioon ja analysoida eri välineitä, kuten vuosittainen kasvuarviointi Annual Growth Survey tekee. Sitten neljäs oppi. On tärkeää ottaa huomioon ajankohtaisuus talouspolitiikan, erityisesti rakennepolitiikan toimenpiteiden. Ne kestävät useampia vuosia, joten pitää määritellä tarkkaan se aikataulu, jossa tämä uudistusten täytäntöönpano tapahtuu ja sitten vaikutusten arviointi tapahtuu, jotka vaikuttavat eri tavoin talouspolitiikkaan. Pitää pyritään luoda kasvutekijöitä ja käyttää paremmin hyödyksemme niitä ponnisteluja, joita jokaisen jäsenvaltion pitää tehdä eurooppalaisen puitteiston sisällä. Jotta voidaan paremmin ymmärtää se, kuinka rakennepolitiikka ja makropolitiikka eri maiden kesken toimii yhdessä jotta voidaan sitten aikataulu luoda sellaiseksi, että talouspolitiikka toimii kansallisella ja eurooppalaisella taholla mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten viimeinen asia, ehkä tärkein yleisesti ottaen, se, että pitää vahvistaa kansallista vastuullisuutta, ohjelmien omistajuutta, ownership, tai sitten myös vastavuoroisuus näissä. Monissa tapauksesta on minun arviointi asiasta. Talouspolitiikan toimenpiteet, jotka ovat tehty hyvin ja täydennetty hyvin, tuovat kuitenkin vähemmän tuloksia kuin on odotettu. Niin sain täällä tiedon, että, että kello, joka tässä on, ei mene oikein. Se ei käy oikein. Siis kysymys vastavuoroisesta luottamuksesta. Monet talouspolitiikan alueet ovat hyvin tehty, hyvin täyttöön pantuja ja tuovat sitten vaikutuksia, jotka eivät vastaa odotuksia. Eli ei tarvitse luoda tarpeeksi luottamusta toimijoihin tai yritysten taholla myöskään ei saa aikaan luottamusta tarpeeksi. Tämä onkin politiikan tehtävä antaa selkeä yleiskuva tilanteesta asettaa ja yleispuitteet, joka luo sitten luottamusta talouspolitiikkaan. Tämä koskee sekä kansallista että eurooppalaista tasoa. Ja sitten vielä viimeinen vaikutus tästä on se, että pitää määritellä, kun talouden ohjausjärjestelmän toimia, niin ei saa unohtaa kuitenkaan toimielinten vaikutusta tässä ja niiden uudistamista. Sillä uudistukset, ne luovat sitten kestävyyttä, luottamusta, vakautta toimielimiin. Ja se vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja perheiden ja yritysten monivuotisiin suunnitelmiin. Ja tämä myöskin vahvistaa talouspolitiikan toimia. Eli toimielinten uudistukset ja talouden ohjausjärjestelmä ovat, kulkevat käsi kädessä. Kiitoksia, herra Padoan. Nyt annan puheenvuoron ministeri Schäublelle, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Eh, liebe Kollegen. Kiitos puheenjohtaja arvon kollegat. Minulla on suuri kunnia olla jälleen kerran talousasioiden valiokunnan kokouksessa. Pierre Carlo Padoan oli ECOFIN neuvostossa vielä pari viikkoa sitten puheenjohtajana hän oli erittäin hyvä puheenjohtaja, siksi annan osan puheaikaani hänelle. Toivottavasti tämä teille sopii. Siksi haluan esittää vain joitakin lyhyitä alustavia kommentteja. Nyt me käsittelemme aihetta, seuraavan tunnin ajan aihetta, joka on asia, joka alkoi oikealta laidalta. Yhteinen tilanne Euroopassa ja eurovyöhykkeellä on vaikea. Komission varapuheenjohtaja Dombrovski ilmoitti eilen euroryhmän kokouksessa asioita. Hän sanoi, että riskin jakaminen ja itsemääräisoikeuden jakaminen kulkevat käsi kädessä. Tämä on yksi perustavia ongelmia. Me voimme toimia vain eurooppalaisten perussopimusten puitteissa. Liittohallitus, mikäli on vakuuttunut siitä, että eurovyöhykkeen hallintaa pitää parantaa niistäkin syistä, joita Pierre Carliori mainitsi, siihen tarvitaan perussopimusten muutoksia. Primäärioikeutta täytyy muuttaa. Ja vain olemassa olevan primäärioikeuden puitteissa me pystymme vyöhykkeellä, toimimaan ja tällä hetkellä törmäämme merkittäviin perustuslaillisiin ongelmiin. Liittohallitus vetoa tämän puolesta jatkuvasti. Niin kauan kuin primäärioikeuden muutoksia ei saada aikaan, eikä voida saada aikaan, meidän täytyy olla nykyisen primäärioikeuden puitteissa. Ja meidän täytyy pitäytyä olemassa olevaan lakiin. Eurovyöhykkeen hallintaa pitää pyrkiä parantamaan monestakin syystä muilla keinoilla. Niin kuin Paduan juuri mainitsi, tähän on moniakin syitä. Ratkaisevaa on kaiken kaikkiaan se, että sovimme yhdessä säännöistä ja pidämme kiinni soitoista säännöistä. Luottamus on tärkeä asia. Ja jotta saadaan luottamusta aikaan jäsenvaltioiden kesken, etenkin eurovyöhykkeen maiden kesken, Täytyy pitää kiinni sovitusta säännöistä. Niihin täytyy pitäytyä. Mikäli otan sääntöjä tehdä joustavammiksi, rajat eivät ole pelkästään juridisia luoteltaan, vaan kyse on myöskin luottamuksesta, kansalaistenkin luottamuksesta. Mikäli ei voi luottaa siihen, mistä on sovittu, niin ollaan erittäin vaikeilla, vaikeilla vyöhykkeillä. Yhteinen eurooppalainen valuuttaliitto oli poliittinen päätös kun siitä päätettiin. unionin luominen ilman fiskaali- ja talouspolitiikan yhtenäistämistä oli erittäin kiistanalainen kysymys ja on edelleenkin. Tällä hetkellä keskustelussa on pohdittu sitä, pidämmekö kiinni siitä, mitä Jacques Delors sai aikaan yhteinen valuutta, joka sitten johtaa koski poliittista yhtenäisyyttä liittoa ja markkinoiden Olemmeko täysin poliittisen liiton vai pyrimmekö me muuten eteenpäin? Säännöt on luotu ja nyt niistä täytyy pitää kiinni. Tulen jäsenvaltiosta, joka heti aluksi hieman rikkoi sääntöjä ja monet eivät ole tätä vieläkään unohtanut ja olemme ottaneet opiksemme tästä kaikesta. Silloinen liittokansleri yhdessä silloisten talousministeriöiden kanssa, Steinbrockin kanssa, selitti komissiolle, että tulevaisuudessa Saksa tulee pitämään kiinni säännöistä, jotta Saksan kohtaan ei aloiteta liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. Nyt meitä ei tänä päivänä pidä sitten kritisoida siitä, että me pidämme kiinni säännöistä. Me harjoitamme omaa kansallista talouspolitiikkaamme ja siitä me pidämme kiinni. Sosiaalisuutta peräänkuulutetaan rahoitus- ja pankkikriisin aluksi opimme, että rahoitusmarkkinat helposti järkkyvät luottamuspulan vuoksi. Tämä on ratkaiseva asia. Siksi eurovyöhykkeellä, mutta pelkästään hallitusten tasolla Euroopan instituutiossa tämä ei onnistunut. Ja toteasin, että Saksan mielestä oli vasta toiseksi paras ratkaisu, mutta toiseksi paraskin ratkaisu on parempi kuin ei mitään ratkaisua, niin kauan kuin parasta ratkaisua ei ole. Siksi me laadimme tämän monimutkaisen sääntelyverkoston, jolla pyrittiin palauttamaan uusi luottamus eurovyöhykkeeseen ja suurta solidarisuutta on osoitettu koko joukkoa jäsenvaltiota kohtaan. Luvut ovat tuttuja, en niitä mainitse. Mutta ei näitä seikkoja pidä unohtaa tänä päivänä. Ei, ei pidä väittää, että ketään pakotettu mihinkään. Me olemme osoittaneet suurta solidarisuutta. Ja siinä on jatkossakin valmiita, mikäli kyse on yhteisestä eurooppalaisesta intressistä ja eurooppalainen intressi pakottaa tähän. Tietysti tämä tarkoittaa myöskin sitä, että täytyy pitää kiinni periaatteesta. Olin pitkään kun tarkastan kehityspolitiikkaa ja avun antamista sielläkin puolella, apu, jota ei anneta perusongelmien ratkaisuun, ei ole mitään kunnollista apua. Siksi meidän täytyy pitää kiinni siitä, että nyt tehdään oikeanlaiset päätökset sekä Euro- jäsenvaltiossa että Euroopassa niin, että pitkällä aikavälillä pystymme vastaamaan talouden haasteisiin ja pystymme pärjäämään globaalistuneessa maailmassa, jossa muutoksia tapahtuu hyvin nopeasti ja kilpailuolosuhteet muuttuvat hyvin nopeasti. Ja kaikki Euroopan valtiot ovat näiden haasteiden edessä. Meidän täytyy varmistaa sosiaaliturvajärjestelmien kestokyky, infrastruktuurien kestokyky ja niin poispäin. Me eurooppalaiset olemme tottuneet siihen, että kaksi kertaa enemmän kuin muualla käytetään PKTstä sosiaalipolitiikkaan kuin muissa suurissa teollisuusmaissa. Tämä on tosiasia. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa kilpailukyky siksi. Rakennemuutokset ei, ei ole joidenkin fanatikkojen hölynpölyä ja fanatisuutta, vaan nämä ovat äärimmäisen väjäämättömiä tarpeellisia, mikäli haluamme varmistaa demokratiamme tulevaisuuden Siksi tarvitsemme perustavanlaatuista pohdinta eurovyöhykkeen uudistamiseksi. Me olemme hyvin päässeet eteenpäin viime vuosina. Eurovyöhyke on vakautunut merkittävällä tavalla. Ne maat, jotka tarvitsevat apua tai tarvitsivat apua siksi, että eivät yksin pystyneet pärjäämään rahoitusmarkkinoiden ongelmien kanssa, ovat saaneet suurta, suuren luokan apua. Ja olemme aina varmistaneet, että taistelemme ongelmien syitä vastaan – ei oireita vastaan. Mikäli yhdessä maassa on ongelmia ja sitten ongelmista syytetään muita, ei näin pidä tehdä, vaan usein ongelmat löytävät kotoa. Ja kotoa, kotona pitää myöskin niin lähinnä ratkaista, mutta solidarisuus tässä auttaa, mikäli on ratkaista omat ongelmansa. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos, herra Schäuble. Nyt sitten aloitamme. Ensin puhuu esittelijä ja sitten varjoesittelijättä. Kaksi minuuttia kutakin kysymystä varten ja sitten kaksi ja puoli minuuttia kummankin ministerin vastauksia varten. Eli yksi slotti on seitsemän minuuttia tällä kertaa, joten älkää ylittäkö kahden minuutin puheaikaanne. Ensimmäisenä Pervanche Perez, esittelijä. Kiitoksia esittelijän oikeus on varmaan saada kaksi minuuttia. Kiitoksia teille molemmille siitä, että olette paikalla hyvin lyhyesti. Näiden kahden minulle suodun minuutin aikana muutama kysymys. Herra Padoan, totesitte, että olisi tunnistettava epätasapainotilanteet ja tarvittaisiin eurooppalaisia visioita koskien näitä haasteita. Mitä te ehdotatte, kun ajatellaan edessä olevan tilannetta, eli mahdollisuutta keskustella siitä, että tarkasteltaisiin uudelleen eh, sixpackia ja twopackia. Tämähän oli lainsäätäjän tahto ja tämä on ovi, joka nyt edessämme on. Vai oletteko sitä mieltä, että meidän olisi tässä yhteydessä käsiteltävä myös neljän puheenjohtajakertomusta. Sitten tämä täydentävyys kansallisen ja eurooppalaisen tason välillä, jonka mainitsitte, näitä erityisesti rakenneuudistuksia. Onko teillä ajatuksia siitä, kuinka voitaisiin parantaa näitä puitteita ja kuinka voidaan tehostaa olemassa olevia mekanismeja? Herra Schöble, korostitte merkittävästi sääntöjä ja päätitte puheenvuoronne todetten, että yleensä ongelmat tulevat kansalliselta portaalta – missä määrin eh, kansallinen tilanne selittää yhä kasvavat erot eh, euroalueen talouksien välillä ennen kriisien alkua ja tilanteen vakavoituminen kriisin alkamisen jälkeen ja mitä pitäisi tehdä ongelman puuttumiseksi? Thank you very much for those questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Tietystikin ne ovat melkoisen suuri haaste. Tavallaan palaan samoihin asioihin, jotka mainitsin jo. Kuinka taloudellinen ohjauspaketti, kuuden aloitteen ja kahden aloitteen paketti voivat auttaa meitä eteenpäin ja antavat meille lisää liikevoimaa. Pähkinänkuoressa vastaisin seuraavaa. Vai me voimme saada paljon aikaan eri toimien vaikutuksen kautta järjestelmän kestävyyden lisäämiseksi, mikä tunnistamme tai tunnustamme kaksi seikkaa, jotka jo mainitsin. Ensinnäkin poliittisten instrumenttien täytyy olla paremmin integroitu ja niitä täytyy kulkea paremmin käsikädessä. Meidän täytyy tunnustaa, ja tämä on minun keppihevoseni lempiaiheeni, on se, että rakennemuutokset tietty ja kun otetaan huomioon olemassa oleva lainsäädäntö ja se vaikutus, joka näillä on makrotaloudelliseen toimintaympäristöön. Ja kun makrotalouden ympäristö kehittyy, niin EKPn puheenjohtaja aivan oikein on todennut, että rahapolitiikka pystyy toimimaan tiettyyn pisteeseen saakka ja rakenneuudistuksia tarvitaan, jotta voidaan täyden, täysin hyödyntää paremmin, parempaa makrotaloudellista toimintaympäristöä. Vasta, vastakohtakin pitää paikkansa. Rakenneuudistukset toimivat paremmin, mikäli esimerkiksi hintaodotukset ovat tasapainossa sen sijaan, että hinnat ovat myös alaspäin, niin kuin tällä hetkellä näyttää olevan asianlaita. Totesin, että tämä on visio, jonka pitäisi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta. Me olemme menossa kohti vaihetta, jossa eri maata ovat eri kannoilla taikka eri vaiheessa heidän mukautusohjelma. Jotkut ovat edistyneet enemmän, joidenkin täytyy vielä tehdä paljon lisää. Tämä pitää paikkaansa sitäkin päivänä ja tämä on kansallista hallitusten tehtävä. Niiden täytyy nopeuttaa uudistusprosessia, oli miten ole. Nyt olemassa tässä myöskin systeeminen ulottuvuus. Tämä täytyy tehdä eksplisiittisemmästi kuin, eks, eksplisiittisemmäksi kuin aikaisemmin ja muistaa myöskin nämä seuraus, heijastusvaikutukset, että ovat suhteellisen yleisiä seikkoja, mutta ei minulla ole enempää tätä asiaa aikaa työstää. Äh, mich haben Sie gefragt, Madame Perez, wie ich erkläre. Niin, Rova Perez, kysyitte minulta että miten voin selittää sen, että jo ennen kriisiä joissakin jäsenvaltioissa, unionissa ja talousunionin alueella oli erilaista kehitystä näkyvissä. No ei tämä ole mitenkään epätavallista kilpailutasolla, että jotkut yhdistyvät niin, että kilpailujärjestelmä tuot erilaisia tuloksia. Totta kai tarvitaan sitten tasapainottavia järjestelmiä, ja jokaisen yhteisön pitää huolehtia siitä, että jos ei lähtilanne ole sama kaikilla, ettei synny erilaisia tilanteita sitten. Ja tämä on myöskin unionissa ja kansallisen ja eurooppalaisen tason välillä myös näin, ja jokaisessa vapaassa järjestelmässä näin. Meillä liittosavallassa on pitkä perinne jo kylmän sodan eh, päättyi sen jälkeen, ja, ja meillä on nyt alueita, joita siirretään sitten vaikka lännestä itään, varoja. Ja tällaiset tunnet, ongelmat sen välillä, että on olemassa heikompia liittovaltioita ja parempia liittovaltioita, se on aina ollut olemassa ja aina on yritetty löytää tasapaino näiden välille. Meillä on tässä vakaus, vakauttamisjärjestelmiä olemassa ja näitä on myöskin sopimuksissa. Ja tietenkin tämä tapahtuu vain silloin, kun on vastavuoroista luottamusta vallalla. Eli tässä on asioita, joihin pitää ensin kiinnittää huomio. Meidän pitää pitää kiinni sopimuksista muun muassa, jos halutaan toisaalta taas sitten solidaarisuutta aikaan saada. Mutta oikeastaan on pystymme kyllä yhdessä paremmin ratkaisemaan ongelmia. Oikeastaan me katsomme liikaa omaa napaamme täällä Euroopassa, emme katso sitten ulospäin, mitkä ovat ne todelliset kilpailun ongelmat. Ja jos katsomme tätä, niin meidän pitää katsoa, että me sitten tukehdu täällä sääntelyyn. Tiedän paljon myöskin eurooppalaisten toimielintenkin sääntelyä, eurooppalaisen säännöstön pohjalta tehtyä sääntelyä, joka johtaa siihen, että me ole kaikilla alueilla niin innovatiivisia kuin voisimme olla, tai meidän pitäisi olla. Yksi kaikkein kipeimpiä päätöksiä oli se, kun eräs kasvialan tutkimuksen toimija joutui siirtämään sitten toimintansa pois Euroopasta sääntelyn takia. Jos me digitaalialueella haluamme, haluamme edistyä, niin meidän pitää kyllä myöskin purkaa sääntelyä erottomasti Euroopassa, jotta tämä menestyy. Ei tarvita enemmän kasvun mahdollisuuksia, enemmän vapauksia Euroopassa. Jos haluamme ratkaista ongelman, meidän pitää keskittyä juuri näihin asioihin. Kiitoksia. Sitten kansanpuolen varjoesittelijä Esther Telangia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia molemmille ministereille läsnäolosta. Olin erityisen iloinen, kun näin eh, Soven naapurin, kun esitetty huomioita siitä, että tämä keskustelu ei eh, koske sisäänpäin keskustelua eurooppalaista eh, keskustelua, vaan katsoa ulospäin. Olen oikein tyytyväinen tästä. Sitten haluaisin kysyä luottamuksesta. Molemmat teistä puhuitte luottamuksesta. Tämä on oikein hyvä, mutta sitten loppupäätelmänne olivat aika erilaiset. Toisessa puheessa puhuttiin että siitä, että enemmän joustavuutta johtuu, johtaa lisäluottamukseen ja toisessa puheessa sitten todettiin, että olepa varovaisia joustavuuden kanssa, koska se voi johtaa samoihin virheisiin kuin menneisyydessä. Kysymykseni Schäublelle, onko niin, että tässä tilanteessa ovatko jäsenvaltiot valmiita lisää joustavuuteen vai oletteko varovaisia? Sitten toinen kysymys. Viittasitte rahaliiton aikaisiin vaiheisiin. Sanoitte, että loimme tämän unionin, emmekä sitten pitänyt kiinni säännöistä 2003-2004. Kuinka haittallista teidän näkemyksenne mukaan olisi se, että ei nyt pidettäisi kiinni sääntöjä, joita kriisin aikana luotiin, sääntöjä muutettiin, kuinka haitallista olisi, jos niitä ei nyt noudatettaisiin. Sitten kysymys Varovanille ja koskien myös Dragia. Sanoitte, että molemmat, että rahapolitiikalla voidaan tehdä jonkun verran, mutta tarvitaan rakenneuudistuksia. Haluaisin puhua rakenneuudistuksista työmarkkinoille. Kuinka tärkeänä pidätte niitä? Monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Italia, mitä aiotte tehdä koskien työmarkkinoiden rakenneuudistuksia? I hope you are not asking... Toivottavasti että nyt pyydä toista tiedonantoa vuodesta. Minusta Oli hyvin tärkeää, että henkilö, joka on ollut niin kauan täällä näissä ympyröissä, voisi antaa henkilökohtaisen näkemyksen siitä, mitä hän, äh, miten hän tämän asian tulevaisuutta ajatellen näkee. Kumpi puhuu ensin, herra Schäuble mahdollisesti? Ja äh, Jo alussa tein toteamuksen Meidän pitää pitäytyä oikeudellisissa puitteissa. Ja tämän takia ei ne, joustavuus ole mitään sinänsä negatiivista, mutta se voi johtaa siihen, että luottamus katoaa. Ja voi olla, että se joustavuus voi johtaa siihen, että säännöistä ei pidetä kiinni, näin oli 2003. Ja silloin tämä tuhoaa luottamuksen. Ja se on poliittisesti tärkeää, että on luottamusta. Meillä on täällä sellaiset, jotka ovat hyväkuuttuneita eurooppalaisesta yhdentymisestä. Ja tietenkin jokainen suvereeni eurooppalainen maa pitää uudestaan vahvistaa, se pitää vakuuttua siitä, että syvennetään tätä kehitystä. Kuitenkin tämä muissa maissa on erilaista kehitystä, mutta ehkä ei niinkään Saksassa, mutta muissa maissa. Ja voi, mitenkään, voi puhua muistakin maista, koska seuraan niidenkin maiden kehitystä. Tiedän, että heilläkin on vaikeuksia. Mutta en ole mitään esimerkkejä nyt tästä, mikä maa se on. Sitten toinen asia on, talouden kehityksessä luottamus on myös ihan yhtä tärkeää. Ja molemmat Monet ekonomit maailmassa ihmettelevät sitä, että miksi Saksa juuri on näin sanottuna ideattomalla politiikalla ollut näin menestyksellinen. Mutta me pidämme kiinni Euroopan säännöstä, koska ei ole niin huonoja. Ja toisaalta meillä onkin tarpeeksi mahdollisuuksia velkaantuisi 60 prosenttia PKTstä. Se on ihan tarpeeksi korkea raja. Jo, ole jo jonkun aikaa äh, ollut tässä Suomessa. Aikaisemmin oli 80 prosenttia meillä Saksassa, nyt se on 75 prosenttia ja tulee pitäytymään äh, säännössä kyllä, mutta en vieläkään ole 60 prosentissa. Ja kuinka paljon sitä joustavuutta halutaan tulkinnoilla se aikaan, että voidaan säädöt näin kiertää? Ja kuinka kauan sitten luulette, että ihmiset uskovat, että säännöt ovat kuitenkin sitten voimassa, jos käyttää liikaa joustavuutta? Me Saksassa, meillä on nyt korkein kuluttaja, kuluttajakysyntä tällä hetkellä Saksassa, kuitenkin alhaisin työttömyys samalla. Eli ilmeisesti meidän kestävä politiikkamme osoittaa sen, että kuluttajat ja investoijat luottavat siihen. Kyllä uskon, että tällä luottamus, luotettavuus on se parempi tie. Eikä ne maat, joilla on vähemmän ongelmia, kuten minun maani, meidän pitää ymmärtää myöskin paremmin niitä maita, joilla on enemmän ongelmia tällä hetkellä. Thanks. Herra Padoan. Kiitos kysymyksestä. Miten merkittäviä työmarkkinaluistukset ovat erittäin tärkeitä monistakin syistä? Minulle tulee mieleen, mieleeni useitakin syitä. Kyse per yksittäisistä kansallisista uudistuksista, vaan uudistuksista, joilla työmarkkinat saadaan toimimaan paremmin. Keinoja monenlaisia. Täytyy tarkastaa myöskin tapa, jolla palkat määritellään. ja kenties yrityksen taso, mikä määritelmään tämä parantaa myöskin työntekijän tulosta. Toiseksi uudistusten pitäisi auttaa tulonjakoa kriisin aikana ja kriisin jälkeen. Meidän täytyy uudelleen mukauttaa talouttamme erittäin vaikeisiin globaaleihin ja eurooppalaisiin toimintaympäristöihin. Meidän täytyy luoda sellaisia välineitä, jotka tukevat työntekijöitä sen sen, sen, että työpaikkaa. Tämä perusperiaate. Tämä pätee myöskin siihen, kuinka budjettivaroja käytetään. Tässä on tärkeä linkki rakenneuudistusten ja toisaalta budjettipolitiikan välillä. Ja valtiontalouden vakauttamisen välillä pikemmin tulkikorjaa. Ja kun äh, käytetään varallisia, rajallisia julkisia varoja, täytyy ne oikein kohdentaa uudistusten aikaansaamiseksi. Tietenkin joissakin maissa, mukaan ottaen omassa maassani, työmarkkinauudistusten yhteydessä täytyy muistaa, että mahdollisesti kaikkein suurin kriisin uhri ovat nuoret. Nuorten työttömyys on suuri haaste. On vaarassa, että hukkaamme kokonaisen sukupolven. Aina kun puhutaan työpaikkojen luomisesta, kaikissa toimissa täytyy muistaa nuoret Työmarkkinauudistukset ja sen ovat tärkeitä, mutta ne eivät vielä riitä. Meillä täytyy olla yleinen kokonaisvaltainen uudistusstrategia ja kahtalainen sellainen yhtäältä työmarkkinoilla, toisaalta tuotte tavaramarkkinoilla tarvitaan uudistuksia niin, että yritykset voivat palkata ihmisiä silloin, kun suhdanne on suotuisa, investointimahdollisuuksia on ja viimeisen, mutta ei vähäisimpänä, on koulutus. Kasvun edistäjä edistyneissä talouksissa on tietämys, osaaminen. Meidän täytyy hyvin paljon tehdä tässäkin suhteessa mukaan ottaminen maassani, jotta koulutusjärjestelmä voidaan parantaa. Koulutusalan uudistukset ovat täydentäviä uudistuksia työmarkkinoistusta rinnalla. Kiitoksia. Sitten ESR-ryhmän nimissä Bernd Lykke. Hyvää päivää, hyvät ministerit. Herra Paduan, kysymyksen teillä on hyvin lyhyt herra Schäuble esitti täällä Saksan euroalueen mallioppilaana. Kysymys teille. Voiko ja pystyykö Italia seuraamaan Saksan mallia? Herra Soiple, vain oikein esille, kuten myöskin herra Paduan täällä mainitsi, että ohjausjärjestelmän tulokset ovat aika vähäisiä. Säännöistä ei ole pidetty kiinni. Haluan vielä muistaa, kuinka paljon niitä on rikottu. 3 prosentin velkaraja, se on noin 90 kertaa viime vuosina. Sitä on rikottu. Eikä koskaan tullut seuraamuksia tästä. Sen sijaan tämän epäonnistumisen takia katsotaan, että keskitytään enemmän rakenteellisiin vajeisiin. Mutta sopimukset Rakel, rakenteiden, rakenteiden ongelmien poistamiseksi 111 tapauksessa, niissäkään ei ole kuin yhdessä tapauksessa annettu seuraamuksia. Eli tämä 6 prosentin valtion velan raja, siinä on, se on aivan ollut yläraja, nyt siinä on tullut alaraja. Eli melkein kaikilla on enemmän tai jopa kaksinkertaa enemmän velkaa. Huolimatta vakaus- ja kasvusomuksen uudistuksesta Italia ja monet muut eivät onnistu budjettavoitteissaan ja mitään seuraamuksia ei ole tullut. Ja kuitenkin pitäisi käyttää tätä sopimusta hyväkseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen herra Soipe, tiedän, että olette juristi. Haluaisin kysyä tämmöisen kysymyksen Saksan liittosavallan perustuslakituomioistuin on todennut omassa tuomiossaan, että Saksalla olisi oikeus irtautua talousrahaliitosta, jos se ei toimi. Haluanko, haluan kysyä teiltä, oletteko samaa mieltä tämän perustuslakistuinen tuomion kanssa? Thanks very much for the question. Should Italy... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Pitäisikö Italian seurata Saksaa? Kyllä vain. Siitä vaan. Ja ne erehdy, niin kun palataan 15 vuotta taaksepäin ajassa euron alku kuoppiin, niin tuolloin Saksa liittyi kilpailukyvyllisesti hyvin huonossa kunnossa euroalueelle vaihto kurssi osoitti heikkoa kilpailukykyä. Tuon jälkeen Saksa erityisesti alkuvaiheessa on te, teki mahtavaa edistystä ja tätä myötä Saksa pystyi saamaan aikaan paljon työpaikkoja myös taantuman alkuvaiheessa. Se siis tarjosi erittäin hyvän esimerkin siitä, että mikäli rakenteet ja työmarkkinainstituutiot ja muut toimivat hyvin, niin kun muut, tilan, muut asiat ovat samanlaiset, niin ollaan paremmassa mahdollisuudessa toimia myös pahassa talouskriisissä, joten mielelläni kyllä toivoisin samankaltaista suoritusta omalta maaltani. Ja siihen no, olemme kyllä matkalla, emme ole mitenkään epätoivoisia. Ehkä muutaman vuoden päästä että Italian talouden kilpailukyvyn sykli lähtee oikeaan suuntaan. Ja sitten toivon, ymmärsin oikein, kun puhuitte tästä BKT-kuilusta. Ehkä tulkitsen väärin sanojanne ja tässä tapauksessa pahoittelen, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Italia on tällä hetkellä tässä ennaltaehkäisevässä harrassa odotettu olemaan 2 prosenttia parempi kuin muut maat. Ja vaikka taakka, velkataakka on raskas ja tunnustamme, että se on taakka ja tarkastelemme tarkkaan, kuinka voimme ponnistella niin, että päättäväisesti saadaan velka vähenemiskaistalle, erityisesti niin, että tehdään kunnan finanssipolitiikkaa ja erilaisia toimintojen käyttäjät, varsinkin rakenneuudistuksien ryhdytään, jolla voidaan varmistaa pitkäaikainen vakaus. Tiedän kyllä, että on sellainen vaikutelma, että Italian tapainen maarikkoa sääntöjä, mutta pyydän teitä tutustumaan lukuihin, tämä ei pidä paikkaansa. Uh, <coughs> Mikä on se, että merkittävää on se, että Saksaa joskus pidetään mallioppilana Kollegani Badoan sanoi se, mitä minä en aikaisemmin sanonut, mutta tämä tekee olani hieman hankalaksi. Mitä minä vastaan tähän kysymykseen? Miten minä vastaan teille? Se on minun asiani. Olemassa myöskin kysymyksiä, joihin ei oikeastaan voi vastata juuta eikä jaata, halusipa tai ei. Saksan liittohallitus pitäytyy Euroopan primäärioikeuden määräämiin sääntöihin ja, Euroopan, ja Saksan perustuslakiin tismalleen pitäytyy niihin. Meillä on peruslakimme, joka on syntynyt saksalaisen demokratian traagisten tapahtumien pohjalta, 90-luvun alkupuolen tapahtumien pohjalta. Me pidämme tiukasti kiinni demokraattisesti legitiimien enemmistöpäätösten pohjalta tehdy, pidämme kiinni demokraattisista säännöistä ja peruslaista minun sukupolven on ottanut opikseen Saksan historiasta – Tulevaisuudessa haluamme varmistaa, että pidän, otamme opiksemme oikealla tavalla, emme väärällä, mene väärille raiteille. Koska ne pidä arvioida Euroopan yhtenäisyyden vahvuutta. Ei tämä mitään nollasumma peliä. Kaikki hyötyvät Euroopasta, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Saksa on tällä hetkellä maa, joka on suhteellisen onnellisessa asemassa, mutta ei tämä tarkoita sitä, että tässä on varaa olla jollakin tavalla ylimielinen tai ottaa löysin ranteen kaikkea muuta. Olemassa monikin asioita, joissa voisimme oppia muilta mailta. Me voimme oppia toisiltamme. Euroopassa on aina paljon vertailukohteita. Esimerkiksi oppisopimuskoulutus on meillä kenties parempi kuin monissa muussa Euroopan maassa. Siksi monet ovat tarkastelleet meidän tapamme taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan Saksassa. Mitä tulee sääntelyyn ja suunnitteluun ja esimerkiksi lentokenttien rakentamiseen lupamenettelyyn, tässä voisimme oppia paljon muilta. Monissa muissakin kysymyksissä näin on. Siksi Eurooppa toimii paremmin, mikäli emme ikinä ole ylimielisiä, arrogantteja, vaan aina tiedämme, että kyse on yhteisistä intresseistä ja meillä on yhteinen vastuuasioista. Ja vielä kerran, ratkaisevaa nykysukupolven kannalta – nykysukupolven kannalta minun ö, sukupolveni on sodanjälkeinen sukupolvi, mutta nykysukupolven kannalta on tärkeää muistaa, että Euroopan rakennettiin toisen maailmansodan ja Auschwitzin rauniolle. Tämän Auschwitz, tänään on Auschwitzin muistopäivä. Saksan liittopäivilläkin järjestetään muistotilaisuus Auschwitzin tapahtumien muistoksi. Mikäli emme silloin olisi perustaneet Euroopan unionia, niin tänä päivänä 2015 globaalistuessa maailmassa Eurooppa kyllä pitäisi nyt äkkiä pistää pystyyn, ja mikäli silloin sitä ei olisi jo ra- rakennettu, perustettu. ALDE. Seuraavaksi ALDE-ryhmän pari esittelijä. Michael Toirar. Oh, sorry. Suokaa anteeksi. Ei olekaan vain Sofi Inhetfeld. Kiitoksia. Pahoittelen, että kollegani ei ole paikalla. Hänellä oli menoa muualla. Haluaisin kiittää molempia ministereitä heidän alustuksestaan. Ministeri Padovan puhui molemminpuolisesta kunnioituksesta, fiducia reciproca. Tämä on varmasti yksi aivan avainkäsitteistä. käsitteistä Suurin osa tästä keskustelusta koskee nimenomaan keskinäistä luottamusta, keskinäistä kunnioitusta, vaikkei sitä aivan näin täsmällisesti aina ilmaistakaan. Paljon puhutaan siitä, että noudatetaan sääntöjä tiukkaan ja että se olisi pohja keskinäiselle luottamukselle, mutta on myös tärkeää, että sovellamme sääntöjä samalla tavalla kaikkiin, ettei ole mitään kahta toimintatapaa, koska muuten ei mitään luottamusta saada aikaan. On myös hyvin tärkeää, että puhumme toisillemme kunnioittavalla tavalla ja pitä, pidättäydymme karikatyyreistä. Psykologialla on suuri merkitys, kun ajatellaan kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. On myös tärkeää, että pidetään kiinni lupauksista ja toimitaan niin kuin puhutaan. Tässä haluaisin nyt viitata teidän roolinne neuvoston jäseninä, koska aina kuulemme samat lausumat siitä, kuinka tärkeitä rakenneuudistukset ovat, niin kuinka tärkeitä sisämarkkinat ovat ja investoinnit. Mutta olen pannut merkille, että neuvosto tai jäsenvaltiot eivät itse asiassa oikein pidä kiinni näistä lupauksista. Paljon kyllä puhutaan sisämarkkinoista, mutta esimerkiksi telekompaketti on vieläkin jumissa. Puhutaan investoinnista, mutta jäsenvaltiot tähän mennessä eivät ole täysin kyenneet sitoutumaan investointisuunnitelmaan. On paljon muitakin sitoumuksia, joista on puhuttu, mutta niihin ei ole ryhdytty. Haluaisinkin tietää, kuinka päästään tästä paljosta puhumisesta seuraavaan vaiheeseen, jossa tulee myös toimintaa. Nyt ei ainoastaan varmisteta finanssipoliittista kuria, vaan myös saada valmiiksi sisämarkkinat ja saadaan aikaan nämä kipeästi kaivatut investointisuunnitelmat. Teksi, mitä pakettia te tarkoititte? Mitä pakettia ei pistetty täytäntöön? Telekom-paketin mainitsin ja sitten mainitsin myös sen, että neuvosto ei ole pystynyt sitoutumaan tähän investointisuunnitelmaan, jota parhaillaan tässä vielä valmistellaan. Uh, I understand this is rather than a question is... Uh... Kysymys on pikemminkin, ei tämä ole niinkään kysymys, vaan yleinen lausuma. Ei tähän nyt ole niin helppo vastata. Poimin täältä yhden seikan esiin näistä monista, jotka te mainitsitte. Tärkeää on tämä investointisuunnitelma. Uskon, että saamme edistystä aikaan ei pelkästään siksi, että puheenjohtaja Juncker on ilmoittanut investointisuunnitelmasta, jonka yksityiskohdat ja instituutioiden arkkitehtuurit, tarkoitusperät ja resurssit alkavat pikkuhiljaa hahmottua. Omalta kannaltani katsottuna, kansallisen hallituksen kannalta katsottuna voin todeta, että tässä muutetaan hieman näkymiä ja tapa, jolla tähän seikkaan suhtaudutaan. Pidän komission otetta hyvänä. Komissio on ajatellut tai ryhtynyt katsomaan investointeja tärkeänä asiana sekä julkisia että yksityisinvestointeja. Investoinnit ovat kriisin myötä merkittävästi vähentyneet ja nyt täytyy uudelleen elvyttää investoinnit, jotta saadaan edetystä aikaan lyhyellä aikavälillä, mutta yhtä lailla täytyy vahvistaa kysyntää keskipitkällä aikavälillä ja edistää innovaatioita ja kasvua ja työllisyyttä. Investointeja tarvitaan. Mikä tässä nyt on muuttunut? Kuten sanoin, nyt ei puhuta niinkään arkkitehtuurista eurooppalaisen strategisen rahaston tai muiden instrumenttien kohdalla, vaan mukaan otetaan se ajatus, että jotta investoinnit saadaan jälleen liikkeelle, täytyy luoda puiteedotukset sitä varten. Ja täytyy muistaa, että julkisen sektorin resurssit täytyy saada liikkeelle, mutta vielä tärkeämpää on se, että yksityisen sektorin resurssit saadaan pyörimään ja vipuvaikutusta saadaan aikaan. Vararaha täytyy käyty, käyttää siten, tehdään elinkelpoisia hyödyllisiä investointeja. Meidän täytyy kipeästi nyt parantaa hankkeiden toteuttamiskapasiteettia sekä julkisen hallinnon toimien kautta ja mahdollisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä hallitukset, ja tämä on minun roolini, hallitusten täytyy parantaa sitä tapaa, jolla suunnitellaan ja pistetään täytäntöön hankkeita ja hankitaan rahaa näitä varten. Edellisellä tarvenohjausjaksolla jo pohdittiin tätä asiaa työryhmän tasolla. Nyt uskoakseni ollaan menossa oikeaan suuntaan. Julkiset varat ovat varojen suhteen, niin pidä pohtia pelkästään sitä, onko niitä liian vähän vai liian paljon, vaan täytyy pohtia myöskin, mihin rahat käytetään. Nyt täytyy parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä yksityisen että julkisen sektorin puolella. Ingrid niin kollega Infeld. Investoinnit ovat aina ongelma, ei se, että olen saatavilla varat, vaan että myöskin täytäntöön. Se on se vaikeus. Tässä meidän pitää eurooppalaisella, kuten kansallisella tasolla, ja minun oman maan mainitsin tässä juuri esimerkkinä, sinne pitää olla tehokkaampia. Me tulee televiestintäpakettiin, niin puhuin sunnuntaina viimeksi komission jäsen Oettingerin kanssa. Heti kun hän esittää ehdotuksia tähän, niin, niin tämäkin katsomme sitä, mutta myös tämä on enemmänkin eurooppalaisen primäärioikeuden ala, ja tästä tarvitaan tiettyä sääntelyn purkaamista. Ja tämän lisäksi, mitä täällä herra totesi juuri, niin joulukuun alussa epävirallisessa ECOFIN-neuvostossa emme halua puhua pelkästään investoinnin määrästä, vaan myöskin järkevistä investointimahdollisuuksista. Tämän takia olemme tehneet Euroopan investointipankin luettelon, jota se tutkitaan yhdessä komission kanssa, ettei pelkästään puhuta näistä investointiluvuista, kuten puhutaan vaikka nuorisotyyttömyydessä, vaan puhutaan myöskin siitä, että varat käyttää jotakin hyvin, jotta voidaan näin tukea talouden dynamiikkaa jäsenvaltioissa. Ja näin teemme eurooppalaisella tasolla, mutta näin te pyrimme tekemään myöskin Saksassa. Se kaikki pelivara, mitä meillä on sitten lisä investointiin käytössä, niin tästä olemme tietenkin hallituksen yhteydessä samaa mieltä. Ne pitää käyttää järkevästi. Thank you. Kiitoksia. Nyt meillä alkaa aika loppumaan. Ryhmitään seuraavat kysymykset. Seuraava puhuja Guesta, Fabio De Masi. Buongiorno. Hyvää huomenta, herra Padovan Huomenta. Puhuit tämän rahoitusmarkkinoiden luottamuksesta. Käsitykseni on se, että oikeastaan pitäisi miettiä sitä, mitä Euroopan kansalaisten enemmistö miettii. Tätä pitäisi pääkaupungeissa pohtia. Ja tiedän, että Saksassa tällä hetkellä on erittäin alhaiset korot. Emme ole ehkä sellaista fiskaali sopeuttamista tehneet kuin muissa maissa. Kyllä Kreikan säästöpaketti oli yksi, siis ainakin OECD mukaan, yksi kaikkein tiukimpia säästöpaketteja toisen maailmansodan jälkeen. Ja sitten kuitenkin velka nousi 30-70 prosenttiin ja nuorisotyöttömyys lisääntyy. Että tulokset no niistä voidaan puhua, mutta haluaisin kysyä kahta asiaa vielä. Euroopan keskuspankki ilmoitti, että he ottavat nämä näitä euron, Kreikan valtion luottoja, luottoja takuuksi, jos he edelleenkin noudattavat ohjelmaansa. Niin näettekö tässä ongelman, että tuomioistuimen julkisasiamiehen kanta, onko se ongelma, että keskuspankin pitää, pitää tuo fiskaalipolitiikan ulkopuolella? Koska keskuspankilla ole kuitenkaan hyväksy myöskään yksityisten ää, takuita, jos niillä on huono luottoluokitus. Ja sitten puhuitte tietenkin rakenneuudistuksista, totta kai maat, kuten Kreikka, tarvitsee rakenneuudistuksia, mutta miksi se liittohallitus ei koskaan ole puhunut siitä, että myöskin vero alalla pitäisi tehdä uudistuksia Kreikassa, että myöskin rikkaat antavat panoksensa. Ja tietääkseni, että tämä erotus hylättiin, että verotusta muuttaisiin Kreikassa. Kiitoksia sitten Sven Giegold. Wir reden ja heute hier über die Frage der... Niin, me puhumme täällä talouden ohjausjärjestelmästä. Ja Saksan ja Italian finanssiministerien kanssa. Niin voidaankin symbolisesti puhua näistä muutamista ongelmista, mitä meillä tällä hetkellä on. Italia on käynyt kovan kriisin läpi, kysyntä katosi melkein. Ja taas sitten Saksa alhaisen korkotason avulla meillä on julkisella taholla huomattavia peli varoja käytössämme. Ja Sixpackin säännöt, se, ne vaativat tietenkin sitä, että julkista velkaa alentaa nopeasti. Tähän olisi mahdollisuuksia. Ja nyt kuitenkin herää kysymys. Italialla on ongelmia Ja Saksalla onkin vaihtotaseen ylijäämä Italian kanssa 6 miljardia euroa tällä hetkellä. Ja kuitenkin Saksassa ei tehdä investointeja, vaikka meillä olisi talouden perivaraa tähän näin. Nyt herää kysymys, miten tämä voitaisiin kahden maan välistä fiskaalipolitiikkaa parantaa. Haluaisin kuulla herra Paduan teiltä, mitä te näette Saksan politiikan, pitäisikö siellä investoida enemmän, ja se antaisi sitten enemmän pelivaraa, ettei pidä sitä käydä niin suureen eh, sopeuttamiseen myöhemmin, ja sitten te, herra Schäuble, haluaisin kuulla teiltä, miksi te sitten olette liian innokas säästämään, vaikka te olisi mahdollisuus investoida ja näin sallisitte Euroopassa enemmän fiskaalipelivaraa. Ja mitä toimia tarvitaan eurooppalaisella tasolla, jotta tällainen tasauttaminen tapahtuisi Euroopan sisällä, ettei kaikki vain katsoisi omaa napaansa asiassa? Thank you. Last speaker, Marko Valli. viimeisenä Marko Valli, olkaa hyvä. Te... Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta, hyvät ministerit. Kuinka viikonloppu sujui? Herra Padon, älkää loukkaantuko, mutta haluaisin esittää kysymykset Saksan ministerille. Te edustatte Troika Italiassa, sekä kukaan ole sitä koskaan tukenut, mutta jos nyt halutaan olla rehellisiä, haluaisin tietää, onko neuvostossa mitään tahtoa muuttaa perussopimuksia ja saattaa Eurooppaan rauhallisempi talouden tilanne, vai haluatteko edelleen jatkaa tämän hulluuden kanssa ja, mm, ja edelleen vannoa tiukan budjetin nimeen valtioiden egoismi. Jo 20 vuotta sitten meinasi rajoittaa koko EUn ja nyt otitte käyttöön euron ja vahvistatte budjettia ja nyt kansalaiset ovat nousemassa vastarintaan, enkä ole yksin sanomassa tätä, vain on kymmeniä taloustieteilijöitä, jotka ovat hyvin maailman kuuluisimpia ja sanovat, että Euroopassa olisi pitänyt enemmän tehdä lainsäädännöstä harmonisaatiota epäonnistuita. Mutta tiedättekö miksi? Siksi, koska pöydälle ei ole otettu solidaarisuutta kansojen välillä, vaan, vaan kitsaus, mm, markkinoiden kitsaus, jossa on ryhdytty häkärätymättömästi spekuloimaan valtiovelan kanssa, Etelän Euroopan maiden kanssa. Sitten on kuitenkin Luxemburgin tapaisia valtioita, joissa on kymmeniä vuosia vielä vaiettu ja esitetty kaikenlaisia uhkauksia. Olisi katsottava Luxemburgia ja veroparatiisia eikä Kreikkaa. Näyttää siltä, että neuvostossa ei koskaan päästä sopimukseen. Jokainen maa katsoo omaan napaansa ja vuosi vuodelta Eurooppa köyhtyy. Muutama päivä sitten Draghi puhui setelielvytyksestä, missä ei ole mitään velan keskinäistämistä, ei myös ABS-suunnitelmien osalta jokainen valtio hoitaa omat velkansa. Jos nyt ajatellaan, että euro puheenjohtaja keskeyttää. Vielä viimeinen asia puhuja pyytää. Niin, halusin sanoa, että Saksa hyötyy tästä tilanteesta, jossa euro on vain tällainen vakaanvaihtokurssin sarana. Mitä te tuette? Kiitos. Nyt annan puheenvuoron ministereille. Kumpi haluaa aloittaa? For all the three questions, of course. Voitte vastata kaikki näihin kolmeen kysymykseen tietystikin. Ähm, Tämä ei ole helppoa, herra puheenjohtaja vasta näin kaikkiin kommentteihin, joten vähemmän vähemmän kysymyksiä. No, tässä oli oikeastaan erilaisia kantoja esittynä. Ja voin kommentoida niitä. Tai mitenkään kysyä kysymykset. En tiedä, haluanko nyt tässä kommentoida EKPn päätöksiä näin finanssi ministerinä minä luotan, että ekp on vastuu rahapolitiikasta. Ja EKP on riippumaton monista syistä. Tämä tarkoittaa, että meidän pitää vain hyväksyä heidän päätöksensä. Rahapolitiikassa on erilaisia mielipiteitä, mutta heillä on vastuu. Ja Mario Draghi toteaa, että rahapolitiikka ei voi olla kasvua. Se on taas sitten muiden poliitikkojen tehtävä hallitukset, parlamentit, Euroopan parlamentti, komissio, nämä voivat toimia tällä kentällä. Ja tämän takia meidän pitää keskittyä näin. Mutta se, mitä EKP nyt on todennut Kreikalle ja mitä vaatimuksia ovat esittäneet, on täysin EKPn toimivaltuuksien puitteissa. Ei tästä tarvitse huolehtia ollenkaan. Ja se ei liity mitenkään taas sitten julkisasiamiehen lausuntoon, tähän, joka on taas Saksan perustuslaki tuomioistuimen lähettämä juttu sinne. Ja tämä taas ei liity Kreikkaan. Kreikka on taas sitten pitänyt vaalit sunnuntaina. Tulos oli selkeä. Mielenkiintoinen koalitio tuli siitä he ovat hyvin yhteisenä rintamana siellä. No, tässä kaikki. Mutta ei tämä muuta sitä, että Kreikan ongelmat ovat suuria ja että kreikkalaiset kärsivät enemmän kuin muut Euroopan osat. Niissä maissa, joissa 1990 mennessä oli vielä sosialismi, tilanne on vähän toinen tällä hetkellä. Mutta Kreikan kansa ei kärsi Brysselin tai Berliinin päätösten takia, vaan vuosikymmenien epäonnistumisen takia. Veropolitiikassa on eurooppalaisessa primäärioikeudessa yksimielisyysperiaate. Ja tässä, tällä lailla päätöksen tekeminen on ihan ajan hukkaa, koska sitä ei koskaan saada aikaiseksi. Saksan finanssiministerinä voi tietenkin tarjota Kreikalle apua tehokkaan verojärjestelmän luomisessa, mutta Kreikka ei ole ottanut sitä kyllä paljon vastaan. No, tämä, tämä pitää ottaa huomioon ja kunnioittaa sitä. Uskon, että tämä asia ehkä ei kiinnosta muita niin paljon Saksan ulkopuolella. Sen lisäksi meillä on tällä hetkellä vähemmän uutta velkaa ja korkeampi kasvu kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, jälleen todeta tässä yhteydessä, että ne maat, jotka ovat erilaisten eurooppalaisten ohjelmien alla, siis nämä, jotka ovat OECDn raporteissa myöskin parhaiten panneet rakenneuudistuksia täytäntöön, niin ensimmäisenä on Kreikka rakenneuudistusten osalta Kreikka on myöskin saanut kasvuaikaiseksi primääri ylijäämän myös. Tietenkin tie on vielä pitkä heidän edessään, mutta totesi jo tämä jo alussa silloin, kun otin tämän finanssiministerin tehtävän vastaan Saksassa. Kiitoksia sitten herra Paduan. Sanoisin, että vastaan ainoan kysymykseen, joka käsittääkseni osoitettiin minulle. Tämä liittyi Saksaan, tai kaikki muut liittyvät Saksaan. Kysytte, katsomme, katsonko, että Saksassa pitäisi investoida enemmän. Vastaus on tietystikin kyllä. Tämä ei ole uusi asia. Saksan viranomaiset, ja olen varma, että Wolfgangkin on samaa mieltä, katsovat, että kyse ei ole siitä, tarvitaanko lisäinvestointeja, vaan pikemminkin mistä investoinnit tulevat ja miten investoinnit saadaan käyttöön. Totesin, että olen samaa mieltä kuin jotkut kansainväliset järjestöt mukana tänä e IOICD e ja IMF. Ne ovat jatkuvasti todenneet, että rakenne uudistuksia tarvitaan kaikissa maissa mukaan luettuna Saksassa. Saksa kuuluu tähän maiden ryhmään. Enemmän investointia voitaisiin tehdä siten, että joitakin sektoreita liberalisoitaisiin. Tuote, tavaramarkkina, liberalisointia pitäisi syventää tämän lisäisi investointeja. Mitä julkisiin investointiin tulee? Käsittääkseni Saksan hallitus on jo nyt aloittanut ohjelman tämän edistämiseksi, joten oikeaan suuntaan, mikä tämä menee, tästä on hyötyä Saksalle ja todennäköisesti koko eurovyöhykkeelle, kun otetaan huomioon keskinäiset ky- kytkökset ja tämä myöskin vaikuttaa epätasapaino ongelmaan. One minute final. on vielä yksi minuutti aikaa esittelijälle. Euh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia teille molemmille tästä keskustelusta. Paljon on täällä jo sanottu tuon koskien äh, rakenneuudistusten luonnetta ja sitä, millä tavalla niitä olisi arvioitava ja miten ne olisi huomioitava talouden ohjauksen sykleissä. Ymmärrän, että tässä avautuu myös keskustelua välillämme koskien sitä, mitä kansallisella tasolla olisi tehtävä, mitä Euroopan tasolla olisi tehtävä niin, että sääntöjä kunnioitetaan tai niin, että sääntöjä mahdollisesti muutetaan tulevaisuudessa – ja niin, että otetaan huomioon tilanteen globaali kehittyminen, erityisesti euroalueella, ajatellen investointeja ja kykyä vastata yhdessä haasteisiin. Herra Schöble, minua kiinnosti suuresti sananne, kun totesitte, että olisi löydettävä sopimuksia koskien siirtoja ja kompensaatiota. Tämä on varmasti tieto olisi seurattava ja kehiteltävä pidemmälle, mitä tämä voi merkitä euroalueella. Kiitoksia paljon panoksesta. Meillä varmastikin tulee vielä mahdollisuus perusteellisemmin keskustella tästä prosessista, jonka pitäisi johtaa siihen, että toisella vuosineljäksennellä parlamenttina hyväksyisimme kantamme. Tässä keskustelussa koskee sitä joustavuuden arviointia, että liikkumavaraa Sixpackin ja Tyypäkin arvioinnissa ja myös kan- kannanottoa tähän neljän puheenjohtajan kertomukseen. Very much. Kiitoksia paljon. Nyt meidän ministerimme saa kiitokset erittäin ilmeisesti vilkkaasta keskustelusta. Nyt muistuttaisin jatkotoimista. Beresin mietintöä tullaan tarkastelemaan 23. 24. helmikuuta. Tarkistusten jättöaika on 3. maaliskuuta. Tarkastuksia käsitellään 23. kasvasta maaliskuuta ja Ekon valiokunta äänestää 14. huhtikuuta ja täysistuntoon tämä menee, tämä menee huhtikuun kakkosistunto viikolla. Kiitoksia ja tämä kokous päättyy tähän. Uh, colleagues, the meeting will resume. Hyvät kollegat, kokous jatkuu jälleen viiden minuutin kuluttua. Sen käsittelemme kohtaa kahdeksan listalla. Ferber toimii silloin puheenjohtajana. So, dear colleagues. Hyvät kollegat, nyt äh, jatkamme valikuntamme kokousta. Istuutukaa, hyvät ihmiset. Mutta mikä teillä jotakin muuta, jotakin vielä kamalampaa tiedossa, niin poistukaa pikkuhiljaa. Ensin lyhyt ilmoitusasia. Me teemme täällä ihan vakavaa työtä. En tiedä muiden ihmisten asioista, joten en voi millään tavalla arvioida sitä, mitä muut nyt menevät tekemään, mutta toivon, että hekin tekevät ihan vakavasti otettavia asioita, kuten syövät aamupalaa. No, oli miten oli. Tämä näin aamun avaukseksi. Ensinnäkin ilmoitusasia. Tänään iltapäivällä Muistuttaisin teitä siitä, että tänään kolmesta puoli neljään meillä on talousasioiden valiokunnan ja lipevaliokunnan yhteiskokous tässä samaisessa salissa. Kyse on uudelleen kuulemisesta rahanpesun vastaisen direktiivin osalta. Iltapäivällä istumajärjestys on siksi erilainen, joten katsokaa sitten, mihin istutte iltapäivällä. Ja ottakaa henkilökohtaiset tavarainen mukaan aamukokouksen jälkeen, paperit ja kaikki muukin, kuten äänestyskortti kannattaa poimia talteen ja kännykät ja kaikki tällaiset, niin ikään, koska tänään iltapäivällä meillä on erilainen kokoonpano. Sitten kohta kahdeksan esityslistalla. Kyse on delegoitujen säännösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelusta. Kyse on ensimmäinen kuukausittainen arvio delegoidusta säännöksistä näin päätimme tehdä Ekon valiokunnassa. Päätimme käydä aika ajoin keskustelua toimista, joihin eurooppalaiset valvontaviranomaiset ja komissio ovat ryhtyneet, ja uskon, että on järkevää pitää tärkeänä tätä virallista parlamentin oikeutta tarkastaa sitä, missä mennään. Nyt tarkastelemme suuntaviivan luonnoksia, jota komis- pankkivalvonta laatii tällä hetkellä, vaan ei sitovia säännöksiä ne ovat alaisempia luonteeltaan kuin tilkuntsäännösten täytäntöpanotoimet. EKn valiokunta haluaa kuitenkin valvoa näitäkin toimia, koska niillä on samantyyppistä vaikutusta ja merkitystä. Marraskuun 14. päivä Irpan pankki liitto antoi toimia, joilla talletus toimintaa arvioidaan tätä koskevan direktiivin artikan 33 mukaisesti 11. helmikuuta oli aikareja tätä varten, joten toivotan nyt tervetulleeksi Charles Canonen pankkivalvontaviranomaisen puolelta. Tervetuloa ja pyydän, että hän lyhyesti esittelee tämän aiheen meille. Tämän jälkeen voidaan sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ensin neuvottelutiimi ja sitten menettelymän puhelistaa. Tässä järjestyksessä mennään. Nyt annan siis puheenvuoron Kanonelle. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, try to be... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Suuret kiitokset tästä vuoropuhelun mahdollisuudesta tänään. Minulla on suuri kunnioitus tähän Euroopan parlamentin valvontaan koskien delegaatojen dekoittuja säädöksiä ja, ohje- ja suuntaviivoja. Jäsenvaltioilla on muutama kuukausi aikaa ennen kuin uuden direktiivin transpositiomääräaika tulee. Se hyväksyttiin viime vuonna. Eikö se, ja täytäntöönpanoa ja, ja maksuja koskien. Meidän pitäisi tänään puhua myös mukaan lukien stressitestit ja noudattamiskysymykset. Haasteena tässä oli varmistaa tasapaino teknisesti selkeän puitteiston välillä yhteen, yhtäältä ja toisaalta varmistaa se, että EU tason pankkimallien monimuotoisuus huomioidaan. Teknisestä vahvuudesta uskon, että olemme saaneet aikaan puitteet, joilla voidaan rakentaa sopiva tavoitetaso vuoteen 2024. Meillä on myös selkeästi riskikäyttäytyminen määritteltyjä neljä kategoriaa jotka soituvat näihin pankkeihin koskien näitä eri kysymyksiä. Tämä tyypillisesti heijastelee riskejä, missä vaiheessa DG sanoisi toimittavaa ja missä vaiheessa maksukyvyttömyys tulee. Mikäli pankki pääonnistu, niin on määritelty myös missä määrin DGSllä se kor- katetaan – edelleen riskien monipuolistaminen 75 150 prosenttia keskiarvossa. Tämä on jopa vähän enemmän kuin komission delegaatiosta säännöksessä todettiin pankkikriisien ratkaisurahastossa. Harmonisointi ja joustavuus ovat molemmat mukana ja jäsenvaltioilla on merkittävästi liikkumavaraa jäsen DGSn sisällä huomioidaan eri mallit. Omaan riskiin liittyvät menettelyt ja maksuosuudet, alhaisemmat kontribuutiot alhaisen riskin sektoreille ja IPS kuuluvat jäsenvaltiot. On myös mahdollista vapaasti allokoida äh, riskipainotusta 20 prosenttiin asti on myös mahdollisuus joissakin olosuhteissa siirtyy nämä pakolliset riskiindikaattorit, esimerkiksi kun kyseessä on luottounioni, voidaan myös eri tavalla kalibroida näitä riskiperusteita. Ja variaatio voi olla suurempakin kuin 75-150. Suuntaviivat ovat nyt menettelyssä 11. helmikuuta mennessä. Tähän mennessä olemme saaneet vasta hyvin vähän vastauksia, mutta tämä on hyvin tyypillistä. Vastaukset tulevat yleensä loppuvaiheessa. Olemme tavanneet kahdenvälisesti sidosryhmiä ja myös julkisessa kuulemistilaisuudessa 8. Taukokuuta, tommikuuta. Suurin osa vastaajista tukee laajasti puitteistoa, mikä merkitsee, ei mitään huolia olisi ollut. Yleinen keskustelu koski sitä, että onko 25 prosenttia joustavuutta riittävästi tai liikaa. Keskustelu ei ollut vielä aivan valmis. Jotkut haluavat lisää, jotkut vähemmän. Meidän on varmistettava uskottava taso ja yhtenäiset kilpailuolosuhteet. Yksi asia, joka teitä varmasti kiinnostaa, joka keskustelussa tuli esiin, koskee ei päästä keskusyksiköiden tilannetta. Kyseessä on niitä asioita, joka voidaan tunnustaa virallisesti DGS tai ei. Jotkut niistä on järjestetty seuraavalla tavalla. Voi olla hyvin paljon ruohonjuuritason pankkeja, jotka ovat kattaneet talletuksia, mutta jotka ovat hyvin pieniä. Ja mahdollisesti ne tukeutuvat palveluihin, jotka tarjotaan paljon suuremmalta keskusyksiköltä Ongelma tässä tapauksessa on, että kun sovelletaan menettelyä, niin meille on kerrottu, ettei suurilta saada riittävästi tukea, koska suurimmat eivät ole niinkään tanneet näitä tallentuksia, vaan merkitsevät riskiä järjestelmälle. Otimme tämän huomioon suuntaviivoissa sellaisena kuin on julkaistu ja on otettu mukaan siis mahdollisuus ottaa mukaan eri erityisindikaattoreita pankille, jotka ovat systeemisiä tässä järjestelmässä. Ja tässä saattaisi tulla kysymyksen 25 prosenttia formulasta. Kysymys kuuluu, onko tämä riittävästi. Nythän olemme pohtimassa sitä, että äh, ottaisimme tässä minimipanousi indikaattorin mukaan. Tästä tulee kerrannaisvaikutuksia minimipanos on, on kuitenkin hyöty, jos voimme katsoa tämän tapaiset tilanteet, niin myös ne, myös ne keskus- ja yksiköt, jotka ovat alhaisesti kattaneet talletukset, voisivat kuitenkin kattaa systeemille tulevat riskit. Uh, other topics that have been mentioned in... Tietenkin täällä on asioita, joita tuli esiin kuten siis kolmansien maiden kanssa tulevat tilanteet ja niistä voimme sitten keskustella kanssanne. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Canone. Uh, kiitoksia, herra Canone. Ensin esittelen sitten varjoesitteitä, kuten totesin. Tämän jälkeen saavat muut kollegat puheenvuoroja. Peter Simon on esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Canone tästä hyvin laajasta esityksestä, mitä suuntaviivojen perusosioihin tulee. Kun katsotaan suuntaviivoja, niin nähdään kuinka monia eri aspekteja on hyvin vastuullisella tavalla pyritty arvioimaan keskenään, jotta Euroopalle löydettäisiin hyvä tasapaino riskien ja eri toimijoiden maksujen välillä. Ja koska tämä kokonaiskonsepti on niin hyvä ja keskittyä kahteen asiaan, jotka minusta ovat vielä avoinna. Mainitsitte molemmat asiat oikeastaan. Yksi asia on se kysymys, joustavuus. Muistan paljon keskusteluja esittelijänä monien kansallisten taloutusten takuujärjestelmien edustajien kanssa, jotka ovat hyvin erilaisia takuujärjestelmiä. koska ne oli hyvin erilaisia järjestelmiä käytössä. Ja tässä oli parlamentin tarkoituksena luoda joustavuutta edelleenkin jatkossa, että nämä erilaiset järjestelmät voivat hyvin toimia edelleenkin. Ilman, että tarvitsee luoda uudestaan uudet järjestelmät, jotka siis tulee näihin maksuihin siis. Ja nyt totesitte, että 75 prosenttia indikaattoreista on tavallaan kiinteitä maksuja liittyen, 25 prosenttia on sitten taas joustavia liikkuvia. No, voidaan miettiä, riittää 25 prosenttia, jonka olet täällä esille. Haluaisin kuulla teiltä, miksi tämä 75-25 jako riittäisi. Sitten vielä toinen kysymys. Vähän samaan asiaan liittyen. Ovatko nämä 25 prosenttia, joista puhutte siis joustavina, ovatko ne todellakin joustavia? Kun katsotaan näitä kohtia suuntaviivaehdotuksesta, 25 prosenttia kohdasta, niin nämä 25 prosenttia ovat jälleen sidottuina erilaisiin edellytyksiin. Eikä tässäkään voida indikaattoreja vapaasti valita, kuinka paljon kuuluu mihinkin riskiluokkaan, vaan nämä ovat tavallaan korkein mahdollinen taso. Eli tämä joustavuus minun mielestäni on vain tällaista näennäisjoustavuutta monessakin kohtaa, koska tässä on niin tiukka korsetti, että näitä pelivaaroja on niin vähän, että ne lähestyvät jopa nollaa, tai ainakin on hyvin vähäisiä. Sitten toinen asia. Haluaisin vaan tulla näihin takujärjestelmiin, joista nyt mainitsin täällä aikaisemmin, että ottaisiin maksuissa huomioon kohdissa 64 ja 66 nämä. Eli jos ollaan useammassa takujärjestelmässä jäsenenä, se, joka on useammassa järjestelmässä mukana, saa tavallaan alennuksen. Tämän ymmärrän kyllä. Mutta se kysymys, joka otte esille viimeksi, viimeisenä, niin tämä ei ole ihan selvää. Eli ne järjestelmät, jotka ovat tavallaan, tunnistaneet itsensä talletusten takuujärjestelminä, joilla on tällä erityinen mahdollisuus tähän näin. Täällä on tämä siis suuri keskus toimijoiden ja pienien toimijoiden välillä. Ja kun katsotaan aikaisempia kriisejä, nämä tuodemme suuremmat laitokset, siis kes, mm, osavaltiopankit, Saksassa, jo, joilla oli sitten ongelmia. Kun taas sitten pienemmät laitokset, niillä ei ollut ongelmia. Tällä hetkeseen talletusten takuujärjestelmää, me, nämä suuret riski- laitokset maksavat 60 kertaa enemmän kuin normaalit pienet, vähemmän riskiset pankit. Teidän mallissa on 75 prosenttia ja 25 prosenttia, niin tästä tulisi, nyt tulisi kahdeksankertainen maksu näille pienille, vaikka heillä on sama riski edelleenkin, mikä heillä on tänä päivänäkin. Ja on kuusi poikkeus, joka täällä on mainittu. Jos ymmärrän sen niin, kuin te sen täällä, että poikkeus tässä toimii vain silloin, että ne riskipitoiset, mutta ainakin vähän talletuksia laitokset, jotka ovat tämän 20 prosentin joustavuuden puitteissa, niitä voidaan vain pelkästään antaa enemmän niille vaatimuksia, mutta ei koko 100 prosentin osalta. Ei tämä riitä kuitenkaan että voitaisiin ottaa huomioon se, että ottaa huomioon se riski, joka tällä hetkellä on jo hinnoissa mukana. En mitenkään peittele sitä, että minulla on tässä nyt oikein periaatteellinen kysymysmerkki tämän takana, että voidaanko tällaiset laitokset ylipäänsä ottaa mukaan tällaisen takujärjestelmiin. Mutta jos olet jo mukana siellä, niin sitten kyllä, kiitos, maksakaa myöskin riskistänne. Ja aikaisemmat kriisit ovat meille opettaneet, että seuraamuksena pitäisi oikeastaan olla se, että ei se, että maksetaan vähemmän, vaan pitäisi maksaa enemmän, huomattavasti enemmän. Tämä artiklan 66 tulkinta, niin kuin minä sen nyt tässä nyt luen, niin tekin olette ymmärtäneet, tämä ei myöskään sallisi tätä. Jos meillä on vain tämä 25 prosentin joustavuusmahdollisuus. Tästä haluaisin kuulla teiltä teidän kommenttinne. Kiitoksia, mikä teille sopii. Otan vähintäänkin varjoesittelijät tähän väliin ja sitten vastauksia kokonaisen pakettina. Burkhard Paltz. Kiitoksia. Haluaisin kiittää lämpimästi Peter Simonia näistä kysymyksistä, jotka hän juuri esitti. Nämä ovat niitä samaisia aiheita, jotka askarruttavat myöskin minua ja minun ryhmäni jäseniä. Haluaisin poimia esiin yhden seikan ja vahvistaa sitä vielä hieman. Minun mielestäni se, mistä direktiivin yhteydessä sovittiin ja poikkeussäännöstö artikla 30 alakohta 2. Minun mielestäni tätä ei ole riittävästi otettu huomioon. Tämä poikkeussäännöstö voi toimia sellaisella tavalla, että talletussuojassa voidaan käyttää omaa riskiarviota, joka jonka jäsen itse suorittaa aktiiva puoli taseessa ja riskiindikaattorit voidaan ottaa sekä omaisuuserien laadun osalta huomioon. Näin täällä todetaan. Pankkivalvontaviranomaisen laskelmat perustuvat oikeastaan vain näihin suojattuihin talletuksiin ja niiden määrään aktiivipuolen osuus myöskin voidaan ottaa huomioon laskelmissa kuitenkin. Ja kun tarkastellaan tätä järjestelmää, onko tässä riittävästi pelivaraa, liikkumavaraa instituutioiden omia riskiarvoja varten artiklan 13 alakohdan 2 mukaisesti. Toki korjakohta kyseessä nyt artikla 13. Tämä järjestelmä myötä vaikuttaa ja on jo tilanteen kohentamisen ja on jo parantunut sijoitusten takatalitusten suojaa. Katson, että meidän direktiivemme hengen mukaista ei ole se, että EBAn suuntaviivat talletusten suojan osalta jollakin tavalla kyseenalaistettaisiin. Haluaisin nyt EBAlta hieman selvennystä. Tämä olisi tarpeellista Minun mielestäni artikla 13 alakohta 2 on täysin selkeä. Siinä on selkeä, että se todetaan, että suuntaviivatta laskelmia varten tarkoitusten suojan osalta voidaan hoitaa konkreettisesti alakohtien 1 ja 2 mukaisesti ja poikkeussäännöstö kohdassa 2 ei nähdäkseni ole vielä toteutunut käytännössä siksi Haluaisin kuulla tähän pankkivalvontaviranomaisen lausuman. Vielen dank für die... Kiitoksia. Kollega Tero sitten ECR-ryhmästä. Thank you, Chair. I'm speaking on behalf... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun esittelijämme puolesta. ECRn esittelijä San Roos vielä suuntaviin ja koskevia kertomusta ECR pitää näitä riski, käsittelee näitä riskiperusteisia kriteerejä on yhtä mieltä siitä, että jos ex ante maksuosuudet lasketaan vakioprosenttimääränä talletuksina ja sen instituutioissa ottamatta huomioon riskiprofiilia, niin on selvää, että nämä laitokset, tämä toiminta saattaisi joutua mora- johtaa moraalikattoon. Mitä sitten tulee DGSn laskentamalleihin, ICR niin on sitä mieltä, että artiklan 13 säädökset on säilytettävä niin, että DGSn myötä voidaan kehittää omia laskentamenetelyjä, jotta voidaan räätälöidä mallit markkinaolosuhteisiin. Jäsenvaltiot voivat vo- myös tehdä erilaisia osuuksia toisille valtioille lainmukaisesti. Jäsen, varjoesittelemme edelleen on tutustumassa näihin suuntavivoihin, mutta siitä vielä jotakin haluaisin sanoa, että ydinriskiindikaattorit voidaan sulkea pois, mikäli ne eivät ole käytettävissä johtuen valvontaregiimin oikeudellisesta luonteesta. Vastuuviranomaiset voivat ottaa käyttöön ne lisäriskiindikaattorit, mikäli ne ovat sitä mieltä, että ydinindikaattoreissa ei riittävästi huomioida jäsenlaitosten luonnetta, esimerkiksi niin, että voidaan heijastella ips läsnäolo tai jos kyseessä on ala, alhaisen riskin laitokset, joita, joita säännellään kansallisessa lainsäädännössä. DGS voi käyttää omia riskiperusteisia menettelyjä – joissa tapauksessa vastuuviranomaiset pitävät huolen siitä, että suuntaviivoja pidetään, että niistä pidetään kiinni. Nämä ovat myönteisiä asioita suuntaviivoissa, mutta ECR haluaisi, että varjoesittelijällä olisi enemmän aikaa pohtia asiaa ja kuulla ryhmiä ennen kuin kantaa lyödään lukkoon. Kiitoksia. Kiitoksia, Terho. Liberaalista en näe ketään paikalla ei mene kyllä näin sen kyllä, mutta täällä on kaksi ryhmää vielä. Ensin Gue ja sitten vasta kollega Kiikol, siellä ilo mielinen puheenvuoro. Hyvä Markus, täällä on niin takana, tätä ei nähdäkään oikeastaan. Das äh, ist im Sinne der Demokratie. Niin, tämä on demokratian mukaisesti täällä kerrotaan kaikki asiat. Sitä puhuisin mieluummin englantia näiden kollegoiden kysymysten lisäksi, joita täällä on mainittu, ja jotenkin tuen. Minulla on yksi kysymys, joka on vähän yleisempi luonteeltaan. Ehkä pankkiviranomainen, kun he päättivät tästä säännöksestä, heillä oli selkeä maantaa tukea suhteellisuutta. Ja täällä oli työryhmä sitten vuosi sitten, jossa oli paljon osanottajia ja käytiin paljon keskusteluja. Enkä nyt näe, että mitä on tapahtunut sen jälkeen. Voitteko kertoa hieman tarkemmin, mitä konkreettisia toimenpiteitä on tehty, jotta voidaan taata, että suhteellisuus ottaa mukaan tähän uuteen sääntelyyn? Ja tämä uusi sääntelyaalto ei sitten aseta pieniä toimijoita huonompaan asemaan, koska heille taas sitten heidän tulee osalta heidän kulunsa suurempia. Eli voitko kertoa parlamentille, mitä suhteellisuustoimenpiteitä on tehty ja mitä edistystä aiotaan saada aikaan tällä kentällä? Koska minusta vaikuttaa sitten, että tästä asiaa toimivaltuudesta ei ole otettu huomioon tarpeeksi, jonka parlamenttineuvosto antoi teille. Kanone, ihan siitä. Kiitoksia herra Kanone, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Eh, I'll start immediately. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan saman tien suhteellisuudesta. En ole varma, että voin sitoutua siihen, että pankkivalvontaviranomainen antaa Euroopan parlamentille raportin suhteellisuusperiaatteen pohjalta, mutta voin tietystikin viedä tämän viestin takaisin EBAlle ja kertoa teille sitä myöhemmin, mutta kyllä voin vastata sisältöpuolen kysymyksiin. Itse olen ollut työstämässä näitä asioita viime kuukausina. Kaikki mitä olen tehnyt on pyrkinyt on pyritty toimimaan toteuttamaan suhteusperiaatteen vallitessa. Uskon, että suhteusperiaate on myöskin suuntaviivojen joustavuusosiossa, mutta esimerkiksi maksusitoumusten osalta suhteusperiaate otettiin vakuuksien hallinnassa huomioon ja kun otettiin diversi huomioon vakuuksien monipuolistaminen ja se, että GCS pystyy toimimaan tässä takuuna. Nyt hieman menin sekaisin konsepteissa, mutta palatakseen kysymykseen. Joustavuus yleisesti ottaen tietystikin. Tämä on ollut sisäisten keskusteluiden ytimessä, eikä tämä mitään rakettitiedettä ole. Ja vaikka tämä pystyisi toisinkin päin, mikä on 100 prosenttia täysin harmonisoitu yhtälöstä – mutta koska emme ole harmonisoineet indikaattorien kalibrointia, niin siitä huolimatta olemassa eroja siinä, kuinka tätä yhtälöä toteutetaan jäsenvaltioissa. Tämä on ihan normaalia. Voin antaa esimerkin selittääkseni, miksi emme voineet harmonisoida näitä sitä tapaa, jolla indikaattorit kalibroidaan. Otetaanpa pääoman määrä huomioon. Ja sitten päätetään, että, että eri pääomaa riskipainotetaan eri tavalla – pankkiyhteisö GCSn sisällä tai jäsenvaltiossa on hyvin erilainen eri jäsenvaltiossa. Mikäli sanotaan, että olemassa riski ämpäri ikään kuin. Saattaa jossakin jäsenvaltiossa kaikki pankit ovat samassa ämpärissä ja toisessa maassa pankit on jaettu useampaan ämpäriin. Näyt hieman harhailen sivupoluille, mutta mikäli 20 joustava ja 7 prosenttia on harmonisoitu, niin käytännössä sisään on, sisään on rakennettu ja joustavuutta tähän 75 prosenttiin. Olemme käyneet keskustelun jäsenten ja komission kanssa asiasta. Kiikon viittasi mandaattiin. Meidän mandaattimme on selkeä. Meidän täytyy parantaa valvontaperiaatteiden puolella lähentymistä, mikä 140 tai 25 tai mikä prosenttiluku onkin kyse seitsemän tämä raketteja rakettitiedettä ole. Tämä on hieman vasta meidän mandaatteemme. Pyrimme erityisesti kiinni muiden kuin sitovien säännösten osalta edesauttaa harmonisoitun, harmonisoidun kehyksen aikaisemmista. Mutta sitten nämä sisältökysymykset, jotka mainitsitte IPS. Ymmärrän kyllä hämmennyksen. Tähän liittyy kaksi asiaa. Pankit, jotka ovat jäsenenä IPSssä, ovat myöskin jäseniä tunnustetussa GCSssä. Ajatuksena on se, että ne saavat ylimääräistä vakautta GCSn jäsenyydestä. Ja kun ne ovat osana tunnustettua GCS, me tunnustamme, että ne ovat paljon korkeammalla pohjalla ja siksi maksu on pienempi. Direktiivissä todetaan, että jokaisen, jokaisessa GCS pitää olla yksi prosentti vähintäänkin näitä suojattuja talletuksia. Valitettavasti mm, aika on nyt hieman käymässä väsiin. Eli 0,8 prosenttia. Eli kaikki nämä hyötyvät tästä ylimääräisestä vakaudesta, mutta kaikille ei voi antaa matalampaa maksua. Ja keskusyksiköt mainitin tässä samassa varossa. Ja tämä linkittää toisiinsa Simonin huomion Era Baltsin huomion kanssa. Kummankin keskusyksiköllä on sisäisiä riskejä, jotka liittyvät näihin talletuksiin, talletuspohjaan, mutta samanaikaisesti, mitä haluttaisiin tehdä, suuremmat maksut, kun tarkastellaan taseen omaisuuseräpuolta. Ensinnäkin haluaisin hieman puolustaa tätä suojattujen talletusten järjestelmää. Olemme lukeneet huolella artiklan 13 alakohdan 2 ja miettineet, että onko tämä kohta, jonka avulla voitaisiin tarkasteltu suojattuja talletuksia eri tavalla. Lähtökohta on se, että suojatut talletukset pohjana, koska TGSn tarkoituksena on suojata näitä talletuksia, mutta pohjimmista tapaa, jolla voidaan ottaa huomioon keskusyksikköjen koko esimerkiksi siten, että minimimaksun avulla voidaan tasapainottaa hieman näitä maksuja ylöspäin. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Esittelijä pyytävä puheenvuoro. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Vielen Dank, dass ich an der Stelle direkt genau. Kiitoksia, että pääsin saman tien tähän näin toteamaan, että kyseessä ei ole pelkästään sopeutuminen, vaan kyseessä on periaatteellinen asia, että otamme huomioon sen, mitä artikassa 13.2 on todettu että katsotaan maksuja, talletusten suojajärjestelmää, ja se tapahtuu suhteellisesti jäsenten riskin mukaan. Ja minä haluan, ja hyvä, että tästä näin, kaikki talletusten suojajärjestelmät, riippumatta minkälaisia ne ovat, kaikki lopuksi maksat sitten saman. Mutta tämän järjestelmän sisällä pitäisi olla sen, että riskilaitokset maksavat, siis nämä keski, keskitetyt laitokset maksavat enemmän. Ja tässä ei sitten tule sellaista kriskijakkoa niin kuin hetkessä järjestelmässä tuloksena. Te luotte matematiikan rajoja tänne, ja matematiikan luomilla rajoilla riskilaitokset maksavat loppujen lopuksi myöhemmin vähemmän tulevaisuudessa, ja tämä ei käy. Tämä ihan näin suorin sanoin. Tässä on päinvastoin se, mitä parlamentti antoi teille tehtäväksi, että pitäisi maksaa hinta riskistä. Ja ne, jotka ovat riskiaikoina juuri osoittaneet sen, että saattaa olla tietyssä tilanteessa hyvinkin vaarallisia ja aiheuttaa ison laskun veronmaksajille, niin heidän pitää antaa mahdollisuus myös se, että heidän pitää ehkä maksaa enemmän tulevaisuudessa riskin kattamiseksi. Tietenkin meillä on kansallisia riskin laskentajärjestelmiä ja tämä tietenkään ei kuulu pelkästään tähän lakiin, vaan, vaan tämän pyrimme tässä siihen, että nämä tämänhetkiset järjestelmät ovat edelleenkin voimassa ja pankkiviranomais artikas 26 mainittiinkin juuri se, että juuri nämä tämänhetkiset järjestelmät pysyvät voimassa. Mutta tämänhetkinen ehdotuksenne kyllä vaarantaa tämän järjestelmän, minun mielestäni. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Joten herra Kanonen, vielä kerran. Eh, <clears throat> yes. Again, maybe I wasn't clear. Ehkä en ollut aivan riittävän selvä. käsittääkseni viittasitte suuntaviivoihin sellaisena, kun on nyt julkaistu. 25 prosenttia siis sisään rakennettuna sopeutuksena ei riitä. Olen sitä mieltä, että tarkastelemme tätä kyllä vielä. Eli otin tämän kyllä mukaan, eli tämä ei riitä. Jos sitten otetaan tämä minim, minimum, minimiosuus, niin silloin meillä on varmasti marginaalia, joka on paljon suurempi. Nyt pohdimme toista tapaa miettiä tämä asia. Äh, Kiitoksia ja kiitokset tästä, että tulitte Lontoosta Brysseliin pitkän matkan takaa Ekon valiokuntaan. Ja jos oikein nyt tulkitsen esityslistaa, me olemme tämän kohdan päättäneet. Tapaamme kello 15 sitten yhdessä Libe-valiokunnan kollegoiden kanssa, jossa puhumme sitten rahanpesun vastaisista toimista. Kokous on päättynyt.